ja työjärjestyksen artiklan 216 mukaisesti totean, että eilen täysistunnossa mitään pyyntöjä äänestykseen ei, äänestyksen liittyen ei annettu. Ja nyt siirrymme tämän päivän esityslistan ensimmäiseen.